jotta Alankomaiden kuningaskunnan äh, kuningas äh, otetaan vastaan tänne parlamenttiin. Hän tulee tänne puhumaan. Pyydän teitä odottamaan hetken.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 on eh, suuri kunnia Euroopan parlamentille toivottaa teidät tänään tervetulleeksi tänne. On eh, hyvä perinne ja kunnia meille, että Alankomaiden eh, puheenjohtajakauden aikana te vierailette ja käytte Euroopan parlamentissa. Me kiitämme teitä teidän majesteettinne siitä, että te pidätte kiinni tästä perinteestä. Te olette, jos salin sallitte minun sanoa, että ole ensimmäinen alankomainen äh, kuningas, joka, äh, kuninkaallinen, joka täällä puhuu, mutta ensimmäinen kuningas, joka täällä puhuu. Me muistamme Alankomaiden aikaisempia puheenjohtajakausia – ja kuningatar Beatrisia, joka teidän äitinne, joka vieraili parlamentissa. Ja iloitsemme todella paljon siitä, että te haluatte pitää kiinni tästä perinteestä. Euroopan parlamentti ja Alankomaiden puheenjohtaja äh, kausi on käynnissä hyvin äh, myrskyisissä ajoissa. Ja sen vuoksi on minusta hyvä, että te tulette näinä aikoina meille ja iloitsemme jo teidän puheestanne. Äh, hyvä majesteetti, vuoro on teidän. puhemies euroopan parlamentin jäsenet Minulle on erityinen kokemus äh, saada olla teidän joukossanne nyt äh, Alankomaiden puheenjohtajakauden aikana. Te edustatte kansalaisia Euroopan unionissa Euroopan tasolla, heidän toiveitaan ja odotuksiaan, mutta myös heidän äh, huoliaan ja pelkojaan, heidän ihanteitaan, heidän toiveitaan, mutta myös heidän pettymystään ja heidän vihaansa. Kaikki, mikä Euroopan kansalaisia kiinnostaa, kokoontuu täällä ja tulee täällä kuulluuksi. Teillä on hyvin tärkeä tehtävä, myös hyvin vaikea tehtävä, varsinkin nyt. Tällä hetkellä Euroopan lävitse puhaltaa kylmä tuuli. Monet asiat, jotka ovat meille eurooppalaisille arvokkaita, ovat nyt paineenalaisia kaksi kuukautta sitten tämä kaupunki, tämä alue joutui ääriliikkeen terroristien iskun kohteeksi, jossa 32 eri kansallisuuteen kuuluvaa ihmistä menetti henkensä. Ja tänään me mietimme heidän läheisiään, joiden elämään tulee ikuisesti varjostamaan tuska ja suru, samoin kuin niitä, jotka loukkaantuivat ja ponnistelevat toipuakseen niin hyvin kuin se vain on mahdollista. Bryssel, kaupunki, jossa Eurooppa kokoontuu, sai iskun sydämeensä, samoin kuin Pariisi viime vuonna. Ja samoin kuin niin monissa paikoissa maissa ympärillämme, mainitsen Ankaran, Aleppon, Beirutin, Bagdadin, Sussen ja Laoren. Väkivalta ja sorto varjostavat miljoonien ihmisten elämää Euroopan lähialueilla. Heidän yhteiskuntansa ovat romahtaneet ja viimeisenä keinona monet lähtevät pakoon. Tämä vaatii hyvin paljon niiltä mailta, jotka joutuvat vastaanottamaan suurimmat pakolaisvirrat, Libanon, Jordania, Turkki ja tietyt Afrikan maat. Myös Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat kokeneet pakolaiskriisin seuraukset. Jotkut ovat ottaneet vastaan enemmän kuin toiset jäsenvaltioiden sosiaalinen verkko ja solidaarisuus unionissa ovat sen vuoksi joutuneet koetukselle. Ihmiset tarvitsevat suojelua, ihmiset tarvitsevat paikan, jossa he voivat tuntea olevansa kotonaan. Kuten saksalainen filosofi Rüdiger Safranski kirjoitti, voimme kommunikoida ja matkustaa globaalisti, mutta emme voi asua globaalissa. Asua voimme vain täällä tai tuolla. On tärkeää muistaa tämä inhimillinen tarve saada jokin oma paikka maailmassa. Monille eurooppalaisille oma maa on hyvin tärkeä kiintopiste, jossa on meidän oma kokemus perinteistä, tavoista ja historiasta. Tämä koskee myös niitä miljoonaa kansalaista, Alankomaiden kuningaskunnan kansalaista. Alankomaat on tärkeä maastaan ja on ylpeä äh, esimerkiksi Erasmuksesta, Hugo Grotiuksesta, Spinozasta, Rembrandtista, Van Goghista, Cornelis Lelistä ja Johan Cruyffista. Mutta äh, kaikki kiintymys ja rakkaus äh, omaan maahan ei saa kuitenkaan johtaa siihen, että me unohtaisimme, kuinka paljon meidän on kiittäminen eurooppalaista sivistystä, kansoista ja kulttuureista ympärillämme. Ja tässä on erityisesti kysymys arvoista. Kreikkalaiset synnyttivät äh, demokraattisen valtiomuodon, jota me vaalimme. Italialaiset antoivat meille renesanssin, joka oli antoisa uudistuksen lähde tieteelle ja kulttuurille. Ranskalainen äh, maahanmuuttaja Christopher Plantin 1700-luvun äh, lopussa julkaisi ensimmäisen alankomaalais- hollanninkielisen sanakirjan – saksalaiset ja ranskalaiset ajattelijat Leibniz ja Voltaire asettivat jälleen perustan meidän valistuksellemme. Ja britit ja puolalaiset liittolaiset suurin uhrauksin antoivat Alankomaille vapauden taisteluissa 1944 ja 1945. Saavutukset ovat harvoin puhtaasti kansallisia. Mitä syvemmälle kaivaa, sitä vahvemmin juuret ovat toisiinsa nivoutuneita. Alueen voi rajata, kulttuuria ei. Eurooppa edustaa myös sivistys, ihanteita, johon kuuluu henkilökohtainen vapaus, inhimillinen oikeudenmukaisuus ja inhimillisyys. Kaksi kertaa minun äitini on puhunut täysistunnossanne 1984 ja 2004. Hän eh, muistaa vielä nämä suuret odotukset 60-luvun eh, alussa, joita nuorilla ihmisillä oli Euroopasta. Tällaiset eh, prosaiset konkreettiset rakennuskivet, kuten hiili ja teräs, oli se alku ja siitä kasvoi liike, joka kaatoi muurit Euroopassa ja sitä kautta olemme voineet ylläpitää rauhaa, kuten hän sanoi. Minä olen syntynyt 1967 ja yksi merkittävä hetki minun sukupolvelleni oli 1989, kun muurit Itä- ja Länsi-Euroopan välillä kaatuivat. Kylmän sodan loppuminen oli uuden ajanjakson alku ja syntyi tilaa uusille yhteyksille ja tuli hyvin selväksi, että eurooppalaisilla mailla on yhteinen vastuu. Tähän tuli toinenkin näkemys pikkuhiljaa mukaan, nimittäin se, että Euroopan asema maailmassa on muutaman sukupolven aikana muuttunut. Eurooppa ei enää automaattisesti ohjaa ajattelua, me emme enää ole maailman keskusta, emme taloudellisesti, geopoliittisesti, emmekä kulttuurisesti. Arvot, joita me pidämme yleisinä arvoina, eivät ole itsestään selviä joka paikassa ja monissa paikoissa ne ovat paineenalaisena. Ja juuri sen vuoksi, että uskomme näihin arvoihin ja yhteisiin perinteisiin, meidän yhteistyömme on niin tärkeää. Ei enää menneisyys, vaan tulevaisuus pakottaa meidät siihen. Näinä aikoina meidän pitää kysyä itseltämme, minkä Euroopan puolesta taistelemme, mistä me voimme vielä olla ylpeitä. Huomio kiinnittyy usein ongelmiin ja puutteisiin ja huolenaiheisiin. Mutta nämä huolenaiheet, miten suuria ja oikeutettuja ne ovatkin, ne täytyy nähdä kuitenkin siinä kontekstissa, mitä me nimenomaan Euroopan yhteistyöllä olemme saavuttaneet. Mikään ei syty niin, äh, minkään ei totu niin nopeasti kuin äh, rauhaan. Schumannin suunnitelman jälkeen yksikään jäsenvaltio ei ole laukaistakaan toista jäsenvaltiota kohtaan ampunut. Minä kuulun ensimmäiseen eurooppalaisten sukupolveen, joka on saanut tätä aikaa elää ja toivon, että tulevatkin sukupolvet saavat rauhaa elää. Euroopan integraation valinta oli valinta yhteisestä ankkuroitumisesta vapaaseen ja avoimeen yhteiskuntaan ja oikeusjärjestelmään. 500 miljoonaa eurooppalaista on löytänyt toisensa eurooppalaisissa jaetuissa arvoissa. Ja näiden arvojen toteuttaminen, siihen on liittynyt paljon keskusteluita ja tunteita, ja tunteet ovat välillä leimahtaneet myös teidän parlamentissanne. Ja kun yritetään siirtää abstrakteja arvoja konkreettisiin lakeihin ja sääntöihin, silloin sitä puhutaan aika lailla. Ja monta kertaa tätä pidetään tavallaan Euroopan heikkoutena, mutta minusta se on nimenomaan todiste Euroopan voimasta. Kriittiset ajatukset, sananvapaus, keskustelu, demokraattinen valvonta, kaikki tämä kuuluu avoimuuteen. Ainoastaan diktatuureissa puuttuu avoin keskustelu. Sen vuok- minkä vuoksi on niin tärkeää, että me toimimme yhdessä? No, vastauksen me saamme joka päivä. Lähes kaikki suuret tehtävät, joita meillä on tehtävämme, eh, liittyvät siihen, että meidän täytyy tehdä parempaa yhteistyötä. Esimerkiksi pakolaisvirtojen hallinta, terrorismin ja rikollisuuden ja ihmiskaupan vastainen taistelu, energiapolitiikan parantaminen, ilmastonmuutoksen eh, valvominen sekä eh, taloudellisen kasvun mahdollistaminen, työpaikkojen mahdollistaminen 22 miljoonalle eurooppalaisille, jotka ovat työttöminä. Ja samoin meidän täytyy toimia moraalisena pilarina kaikkea sitä vastaan, joka haluaa estää vapauttamme. Kuten Erasmus 500 vuotta sitten kirjoitti, mikään ei ole helpompaa voittaa kuin jakautunut vastapuoli. Eurooppa on moninaisuudessaan yksi. Jokaisen panos on tärkeä. Euroopan kukkakimppu ei ole täydellinen ilman Espanjan neilikkaa, Ranskan liljaa, Kreikan akanttia, Tanskan päivänkakkaraa, Saksan ruiskukkaa, Itävallan alppitähteä, Kroatian iiristä, Alankomaiden ja Unkarin tulppaania, eikä tietenkään ilman Englannin ruusua. Euroopan unioni voi kohdata maailman pääpystyssä mutta se ei kuitenkaan äh, anna meille oikeutta olla olematta myös kriittisiä ja katsoa kriittisesti itseämme. Liian äh, usein me tartumme vaikeisiin ja kriittisiin asioihin niin myöhään, että ei ole enää muita vaihtoehtoja. Näin tapahtui esimerkiksi pankkikriisin yhteydessä, samoin kuin hiljattain tässä humanitaarisessa kriisissä, joka oli seurausta pakolaisvirroista Syyriasta ja muilta konfliktialueilta. Ennakointi ei ole Euroopan vahvin puoli. Eurooppa ei kuitenkaan voi toimia nopeammin kuin mitä jäsenvaltiot antavat lupaa ja toiminta äh, unionin ja jäsenvaltioiden sekä esimerkiksi tämän parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä uusista haasteista ja äh, ongelmista on sen vuoksi tärkeämpää kuin koskaan. Ja sen vuoksi meidän täytyy äh, myös katsoa, asettaa vaatimuksia sille, miten Eurooppa toimia. Tämä koskee myös meidän taloutemme vahvistamista. Meidän nuoremme ovat meidän tulevaisuuden pääoma. Teemmekö me tarpeeksi, jotta me annamme heille hyvät tulevaisuuden mahdollisuudet? käyttämätön potentiaali sisämarkkinoilla on arvioitu olevan 1250 miljardia euroa. 60 vuotta yhteismarkkinoiden muotoutumisen jälkeen tämän pitäisi herättää ajattelun aiheutta. Taloudelliset ja sosiaaliset näkemykset, näkökulmat ovat kaikille tärkeitä. Ja tähän kuuluu enemmänkin kuin vain taloudellinen kasvu sisämarkkinoiden kautta meidän yhteinen oikeusjärjestelmämme on samalla myös sosiaalinen oikeusjärjestelmä. Kysymys on yhtäläisistä mahdollisuuksista. Oikeus opiskella toisessa jäsenvaltiossa, työskennellä, toimia yrittäjänä, käyttää palveluita. Tämä on mahtava etu. Mutta meidän ei kuitenkaan tule unohtaa myöskään kotiin jääneiden näkökulmaa. He eivät koe niinkään paljon uusia mahdollisuuksia, vaan he kokevat sen uutena kilpailuna. Eurooppa merkitsee nyt toisille sitä, että he voivat avata siipensä ja lähteä lentoon ja toisille taas sitä, että annetaan periksi. Äh, ihmiset äh, sekoittavat helposti huolen tyytymättömyyteen siihen, millä tavalla Euroopan unionia äh, hoidetaan. Jotkut näkevät Brysselin syntipukkina, toiset liittolaisena. Kauan on yritetty pitää pystyssä eurooppalaista ihannetta ja tällaisesta jatkuvasti laajentuvasta eurooppalaisesta rakennuksesta. Mutta ihan kuten kun esimerkiksi rakennetaan siltaa, vakaata siltaa täytyy ottaa huomioon fysiikan lait, jännitteet, ulottuvuudet ja perusta niin, että voidaan estää murtumispiste. Tämä tarve vahvistaa kantavia rakenteita on tunnustettu Euroopan toimielimissä ja parlamentissa? Vastaus on, ei enempää sääntöjä, vaan sääntöjä, jotka toimivat paremmin. Euroopan pitäisi keskittyä pääasioihin. Siihen, että päätökset tehdään mahdollisimman lähellä ihmisiä. Tämä ei ainoastaan vahvista EUn tehokkuutta, vaan se toimii myös tai vastaa myös kansalaisten huolenaiheisiin ja siihen, että he pelkäävät menettävänsä kulttuurisen identiteettinsä. Kansalaisista voi tulla Euroopan kansalaisia vain silloin, kun he omassa maassaan, kaupungissaan, kylässään tuntevat olevansa kotona. Eurooppa alkaa tuolta kyökin pöydästä. Ylpeä eurooppalainen, ylpeä suomalainen, ranskalainen, puolalainen, portugalainen, britti, bulgaari, kreikkalainen, saksalainen tai alankomaalainen. Kaikki. Yksikään poliittinen järjestelmä ei toimi ilman läheistä sidettä kansalaisiinsa. Euroopan unioni ei saa olla mikään eliitin projekti, vaan kaikkien kansalaisten kaikissa jäsenvaltioissa täytyy tuntea olevansa kotonaan unionissa. Euroopan unioni on meidän kaikkien opettajan, rekkakuskin, pk-yrittäjän, työnhakijan, eläköityneen tehdastyöntekijän, pakolaisen, koulupudokkaan Vuosittain yksi kolmesta eurooppalaisesta vierailee toisessa Euroopan maassa, eli kaksi kolmasosaa ei tee tätä. Mutta kaikille näille kansalaisille Euroopalla täytyy olla tarpeeksi vetovoimaa. Meidän unionimme on tarkoitettu sekä matkustushalukkaille että kotihiirille. Suoraan valittuna toimielinenä Euroopan unionissa teillä on erityinen vastuu. Vastuu teidän äänestäjillenne, mutta myös kaikille niille, jotka antavat äänensä kuulua ainoastaan kansallisissa vaaleissa. Vaalien ja kansanäänestysten tulokset, myös minun kotimaassani, voivat vaikeuttaa tai hankaloittaa Euroopan kehitystä. Mutta tässä päästään eteenpäin vain, jos kaikki haluavat kuunnella sekä Euroopassa että omassa maassaan ja tehdä yhteistyötä. Jo 60 vuotta Euroopan yhteistyö on ollut äh, silta, jota rakennamme kohti tulevaisuutta. Aluksi tämä silta oli hyvin äh, kapea, mutta vuosien mittaan siitä on tullut tämä äh, leveämpi. Vaatimukset ovat kasvaneet ja kunnianhimot ovat kasvaneet. Ja jos tämä rakennelma meitä voi kantaa, riippuu meistä. Kaikki riippuu siitä, millä tavalla me pidämme tämän rakennelman vakaana. Kaikkein tärkeintä tässä ovat te kansalaisten edustajina kaikessa monimuotoisuudessanne. Mutta miten suuri tämä monimuotoisuus sitten onkaan ja miten paljon me toisistamme eroamme, on kuitenkin enemmän, huomattavasti enemmän, joka meitä yhdistää – minä toivotan teille kaikille sydämestäni menestystä teidän tärkeässä työssänne.